menestystä työhön enemmän kuin koskaan. Me luotamme EKP. Thank you very much. Uh, that conclude... Kiitoksia. Tämä keskustelu päättyy tähän. Aiheena oli siis Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2010. Ja mietinnöstä äänestetään tänään puolelta päivin. I now turn to the next item on our... Sitten seuraava kohta esityslistalla. Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti talousarviomenettelyssä 2012. Ensimmäinen puhuja on Lamassu, budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Hetkinen, Voisinko nyt pyytää, että Draghi ja hänen seurueensa, siis voisinko nyt pyytää, että, että voisitte käydä ehkä keskustelua tuolla täysistuntosalin ulkopuolella? On hyvä, että tunnet itsenne tervetulleeksi, mutta meidän täytyy nyt siirtyä seuraavaan keskusteluun. Lamassu, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. Kuten voimme huomata, edellinen keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen. Se vaikuttaa myöskin budjettineuvotteluihin 2012. Olen iloinen nyt, kun neuvoston edustajakin on tullut paikalle ja komission jäsen Lewandowski. Olen iloinen siitä sopimuksesta, joka saatiin aikaan sovittelussa vuoden 2012 osalta. Näin budjettimenettely on saatu päätökseen aikataulun mukaisesti ja haluaisin kiittää komissiota ja onnitella puheenjohtajavaltiota Puolaa, joka sai aikaan neuvostossa yksimielisyyden. Tämä sopimus koski budjettia 2012 ja budjet, oikaisevaa budjettia numero 6 2011. Onnittelen myöskin esittelijöitä. He näyttävät, mitkä ovat tärkeitä kohdat budjetista Euroopan parlamentille. Ja nyt kriisin aikana, josta on jo puhuttu pitkään, Olemme yhdistäneet kaksi tavoitetta, jotka näyttivät olevan ristiriidassa, mutta yhtä tarpeellisia. Yhtäältä pitää vähentää toimintakuluja ja toisaalta ylläpitää tulevaisuuteen kohdistuvia kuluja. Tällä tavalla voidaan tällä hetkellä tukea taloudellista toimintaa ja varmistaa kilpailukyky huomisen osalta. Mutta samalla tästä pitää tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensinnäkin me emme voi jatkaa sitä, että neuvotellaan väärinpäin, puhutaan maksumäärärahoista, mutta kuitenkin tarvitaan maksusitoumusmäärärahoja. Parlamentti haluaa, että kolme toimielintä tekisivät yhteistyötä tulevina kuukausina, jotta voitaisiin katsoa luottotilannetta ja millaisia tarpeita on otsakkeen kohtaisesti. Näin budjetti 2013 voitaisiin luoda lisätietojen pohjalta, eikä jälleen kerran joutuisi tehtämään näitä yhdenmukaistavia leikkauksia jo kolmatta vuotta peräkkäin. Ja olemme jo nähneet, ettemme voi enää rahoittaa Euroopan budjettia kansallisilla maksuosuuksilla. Ja ensi maanantaista lähtien alamme neuvotella parlamentin ja neuvoston välillä, mukana komission, uusista omista varoista, joita tarvitaan, jotta voidaan rahoittaa eurooppalaista budjettia ja vähentää kansallisia maksuosuuksia. Parlamentin osalta olen sanonut ja sanon sen vielä uudelleen ihan rauhassa. Sopimusta ei tule seuraavista rahoitusnäkymistä ilman poliittista sopimusta siitä, että palataan omien varojen rahoitukseen. Sieltä ja täältä kuulee, että halutaan nyt budjettifederalismia Eurooppaan. Ja ne, jotka ovat tästä puhuneet, voivat myöskin toteuttaa näitä toiveita Euroopan todellisuudessa. Kiitos. Yes, senor. Kiitoksia elämässua. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Balzani kolme minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. 18. marraskuuta Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen budjetista. Ja tämä onnistui nyt ennen viimeistä määräaikaa. Ja tämä on hyvä merkki nyt epävarmuuden aikoina. Tämä osoittaa, että Euroopan toimielimet haluavat katsoa tulevaisuuteen. Ja kyse on myöskin vastuullisesta valinnasta. Alusta loppuun parlamentti otti budjetin keskiön strategian 2020, jolla torjutaan kriisiä ja jolla voidaan lisätä kasvua ja hyvinvointia. Tällä hetkellä budjetin tekeminen ei ole kenellekään helppoa, ei myöskään Euroopalle, mutta Euroopan parlamentti on kuitenkin tehnyt valinnan, joka on pidetty voimassa sovittelussakin. Meillä on enemmän resursseja tutkimukseen, kasvuun, työllisyyteen, elinikäiseen oppimiseen – maahanmuuttopolitiikkaan, kansainväliseen politiikkaan Euroopassa. Ja sovittelusta kuitenkin maksut ovat kärsineet. Maksut ovat kärsineet, mutta tämä nyt ei ole uusi asia. Ikävä kyllä on hyvin paljon vastustusta maksujen suhteen parlamentin ja komission ja neuvoston välillä. Ja tämä on toistuvaa tällaista vastustusta esiintyy, mutta meidän täytyy löytää ratkaisuja, koska on selvää, että tällainen tilanne ei ole kestävä. Sovittelu ikävä kyllä ei kuitenkaan ole ihanteellinen paikka keskustella asioista. Sovittelu esimerkiksi viime vuonna osoitti, että se aloittaa hyvin voimakkaita keskusteluita – ja se vain vaarantaa seuraavan budjetin. Kun ajatellaan, millaisia kuluja tarvitaan, millaisia maksuja, nämä komission ennusteet ovat sellaisia, joita parlamentti on tukenut, mutta ne eivät menneet läpi. Toivottavasti tähän löytyy ratkaisu, jotta Euroopan budjetti voisi käyttää omia varoja meidän täytyy löytää kestävä ratkaisu näihin ongelmiin. Me voimme nyt Euroopan parlamentissa miettiä sitoumuksia, joita olemme tehneet budjettiin liittyen, ja meidän täytyy toimia nopeasti silloin, kun tarvitaan maksuja vuoden aikana, kun niitä pitää korottaa. Eli nämä sitoumukset ovat sellaisia, joita pitää kunnioittaa, ja meidän täytyy kaikkien ponnistella sen edestä, että sitoumukset eivät jää uhreiksi seuraavassa budjettisovittelussa. Meidän pitää nyt tehdä valintoja, niin kuin tänäänkin vuonna tehtiin maksujen osalta, ja meidän ei pitäisi lähteä sovitteluun keskellä sovittelua. Haluaisin nyt kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet mukana budjetin laadinnassa. Puheenjohtajavaltio Puola on ollut hyvin merkittävässä roolissa – ja erityisesti komissio ja komission jäsen Lewandowski, he ovat ylläpitäneet tasapainoa hyvin herkissä sovitteluissa. Ja sitten poliittiset neuvonantajat ryhmistämme ja avustajamme, jotka ovat tehneet uskomatonta työtä tässä sovittelussa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Fernandes, kolme minuuttia. Obrigado, senhor presidente. Sou também Kiitos, arvoisa puhemies. Minä haluaisin kiittää neuvostoa, komissiota ja kollegoita osallistumisesta. Haluaisin myös kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet parlamenttia ja muita toimivimia tämän prosessin läpi poliittisia ryhmiä, varjoesittelijöitä, kaikkia hyvästä yhteistyöstä, jota, josta olemme saaneet nauttia siitä, että olemme olleet hyvässä yhteistyössä myös komission ja neuvoston kanssa. Budjettivaliokunnan sihteeristö on antanut paljon tukea siitä, kiitos. EPP-ryhmän työntekijät myös. Kaveten asiantuntemus on ollut meille suureksi avuksi. Haluaisin kiittää kaikkia toimielimiä, jotka ovat katsoneet hallintomenoja – meillä on lisää jäseniä, näin tarvitaan lisää varoja. Meidän on huolehdittava myös ulkosuhdehallinnosta, uutta toimivaltaa, kuitenkin hallinnolliset menot ja toiminta EUn toimielinten osalta on turvattu ainoastaan 1,3 prosentin lisäyksen kautta. Jos ajatellaan inflaation, koska niin nähdette, minkälaisessa tilanteessa olemme. Tässä on todella tiukkaan katsottu rakenteellisia uudistuksia. Näette, että varsinainen reaali kasvu on miinusmerkkistä, joten Euroopan parlamentti ja muut toimielimet toimivat tällä tavalla. Neuvosto on hyväksynyt kuitenkin parlamentin ehdotukset jotka liittyvät hallinnollisiin toimiin myös muiden toimielinten osalta. Samalla painottaen kurinalaisuutta ehdotuksissamme meidän pitää esittää kurinalainen, tasapainoinen ehdotus, jossa otetaan huomioon budjetin eri osiot ja huolehditaan siitä, että kaikki toimielimemme voivat toimia kunnolla. On muistettava se, että kaikkien EUn toimielinten toimintamenot ovat alle 6 prosenttia koko Euroopan unionin budjetista. Tämä tarkoittaa sitä, että 94 prosenttisesti budjetti menee muun investointiin. Ja koko budjetti on vain unionin BKTstä prosentti. Kuitenkin näin saadaan valtavasti lisäarvoa ja huolehditaan solidaarisuudesta – Siksi olisi vahvistettava tätä lähestymistapaa, EUn budjettilähestymistapaa juuri kriisiaikoina, joita elämme esimerkiksi tällä hetkellä. Niin, että rahaa menee talouskasvuun, tiedottamiseen, koulutukseen ja nuoriin. Tämä on ratkaisevan tärkeää. Meillä on tässä huolenaiheemme ja tässä vähän varoitusta neuvoston suuntaan. Te puhutte sitoumuksista, mutta kun maksatuksesta puhutaan koulutuspolitiikassa, pitää huolehtia siitä, että maksatukset todella toteutuvat. Kiitos. Kiitos. Neuvoston nimissä puhuu nyt herra Dominik. Pani, przewodniczący, <clears throat> pani panowie posłowie. E- herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Ensimmäistä kertaa me olemme neuvotteleet Euroopan budjetista hyvin vakavan rahoituskriisin keskellä. Ja ensimmäistä kertaa huolimatta lyhennetystä ajanjaksosta Lissabonin sopimuksen mukaisesti onnistumme saamaan prosessin päätökseen menestyksekkäästi. Tämä voitto Euroopan unionille kokonaisuudessaan ja sen yksittäisille toimielimille. Haluaisin käyttää tilaisuutta ja kiittää koko Euroopan parlamenttia ja ennen kaikkea puheenjohtaja Anna Suria ja esittelijöitä herra Balsania, Robert Balsania ja herra Fernandesia, samoin kuin komissiosen Lewandowskia, samoin kuin koko omaa joukkuettani vastuullisesta ja rakentavasta lähestymistavasta, jota he osoittivat neuvottelujen aikana, jotta voitain ratkaista ne ongelmat, joita Euroopan unioni kohtaa tulevan vuoden aikana. Koko neuvotteluprosessin aikana neuvoteltaessa vuoden 2012 budjettiluonnoksesta me onnistuimme pääsemään sopimukseen EUn prioriteeteista. Oli hyvin täsmällinen ja ammattitaitoinen keskustelu siitä, mitkä määrärahat olivat olennaisia ja miten rahaa voitaisiin käyttää tavalla, jolla olisi tuntuvia vaikutuksia Euroopan unionin väestön kannalta? Miten voitaisiin käyttää rahaa politiikkoihin, jotka ovat kansalaisten kannalta kaikkein toivottavimpia? Oli todellisen sovinnon ilmapiiri ja neuvosto oli valmis hyväksymään parlamentin esitykset sitomusmäärärahoista. Haluan myöskin esittää kiitokseni parlamentin myötämieliselle tavalle suhtautua neuvoston kantaa, mikä liittyy maksumäärärahoihin. Parlamentti osoitti avoimuutta ja ymmärrystä jäsenvaltioiden budjettitilanteelle – parlamentti ymmärsi kriisin ja piti arvossa neuvoston kantaa. Eilen ECOFIN-neuvoston kokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti vuoden 2012 budjetti ja laajalla enemmistöllä hyväksyttiin täydentävä ja korjaava lisätalousarvio numero 6 2011. Neuvostossa budjetin 2012 hyväksyminen on saatu menestyksekkäästi päätökseen. Kiitos. Kiitoksia, ministeri. Sitten komission jäsen Lewandowski, olkaa hyvä. President, I welcome in... Kiitos puhemies komission nimissä. Pidän hyvänä, että päästiin sopuvuoden 2012 budjetista. Se, että ajoissa saatiin sopuaikaan, sopuaikaan, on rauhoittava viesti, koska näin voidaan huolehtia jatkuvuudesta ja luotettavuudesta, kun elämme epävakaita aikoja Euroopassa. Nämä meni paljon kysymysmerkkejä. Mä haluan avoimesti sanoa, että se, mihin prioriteetit on asetettu parlamentissa, vastaa hyvin tämän päivän tarpeisiin Euroopassa. Kilpailukyvystä on kyse, maahanmuutosta, lisätarpeista naapuruuspolitiikassa, mukaan lukien se, että maksetaan jo ennakolta Palestiinaan. Vuoden 2012 sovun pohjalta voidaan ajoissa toteuttaa toimia. Tämä on todella tärkeää. Tärkeää on lisäksi se, että lisätään toimintamenoja – ainoastaan vähän niin, että toimitaan hyvin tiukoissa puitteissa, alle 6 prosenttia koko budjetista, mutta toimielimet tekevät todella kaikkensa, jotta toimintamenot pidetään hyvin kurissa. Tällä kertaa kasvu on pienempää. Ja kuitenkin pitää toivottaa Kroatia tervetulloksi tähän 27 valtion perheeseen, josta tulee 28 perhe. Onnittelisin siis siitä, että olette priorisoineet niin hyvin esittelijä Balsanin johdolla. Olette myöskin toimineet hyvin kurinalaisesti hallintomenojen osalta. Kiitos esittelijä Fernandesin. Tämän kattamiseksi tarvitaan joustovälinettä. Sitä on sovittu myös parlamentin kesken. Oikea-aikainen sopimus ei olisi ollut mahdollista ilman, Puolan puheenjohtajakauden rooli ja nähdä Dominikin osallistumista henkilökohtaista. Tässä jälleen myönteisiä viestejä Eurooppaan. Kuten ne on ilmaistu monet kerrat, niin maksatusten määrä saattaa olla riittämätön. Tämä minun on sanottava jälleen kerran. Minun on toistettava se, että määrittelijässä vuosittaisten Britien kanssa. Tässä on kyse investoinneista. Kaiken kaikkiaan investointien osuus budjetissa vuodelle 2012 parhaaksi tuntema, parhaiten tuntemassani maassa tämä on vähentynyt alle 5 prosentin. 60 prosenttia Euroopan budjetista pitäisi määritellä todella investointi, joilla – tuetaan investointeja Eurooppaan ja näin saadaan kerrannaistekijöitä, kasvua, työpaikkoja. Jos meillä on vähemmän vuonna 2012 reaali, kuin vuonna 12, 2011, niin tämä aiheuttaa ongelmia, kun meillä on nytkin maksumäärärahoissa puutetta, kuten nähdään lisätalousarviosta numero 6. Vuosittainen budjetointi on nähtävä niin, että rahoitusnäkymien lopussa – kun maksatukset ovat lisääntymään päin. Ja tämä on ihan normaalia, tämä ei ole mitenkään yllättävää. Aikaisemmissa keskusteluissa parlamentin esittelijä sanoi pääjohtaja Ragille, että me luotamme keskuspankin. Minä luotan siihen, että toimitaan uskottavasti, jos lisämaksatuksia tarvitaan vuonna 2012. Uskon, että annetaan kaikki tarvittava tieto, jotta päästään eteenpäin. Onnittelut vielä kerran ja kiitos todella kaikille henkilöille, jotka ovat osallistuneet tähän alan lämmäs suurille myös siitä, että saatiin tämä sopimus ajoissa aikaiseksi vuodelle 2012. Kiitoksia komission jäsen. Sitten poliittisten ryhmien puolesta puhuvat kansanpuolueesta ensimmäisen puheenvuoron saa Lavia, kaksi minuuttia. Grazie. Kiitoksia, puhemies. Kansanpuolueen nimissä haluaisin kiittää esittelijöitä Balzania ja Fernandesia ja myöskin komission jäsentä Lewandowskia sekä neuvoston puheenjohtaja Dominikia ja kaikkia kollegoita hyvästä työstä ja hyvästä yhteistyöhengestä. Aikansaatu sopimus 18. marraskuuta pitkien neuvotteluiden jälkeen – on saanut aikaan hyvän tuloksen, erityisesti kun ajatellaan vakavaa talouskriisiä ja ongelmia, joita kohdistuu myöskin kansallisiin budjetteihin. Kun ajatellaan maksusitoumuksia, niiden suhteen olen tyytyväinen siihen, että on käytetty että 200 miljoonan osalta otsikassa 1 ja 2, ja myöskin parlamentti oli näin pyytänyt, jotta voidaan käynnistää tuotantoteollisuuden kilpailukykyä ja rahoittaa painopistealuepolitiikkoja jotka heijastelevat Eurooppa 2020-strategian ydintä ja jotta voimme vastata vaikeisiin haasteisiin naapuruuspolitiikassa. On selvää, että muut politiikan alat, kun ajatellaan maksusitoumuksia, siellä on annettu riittävästi sitoumuksia parlamentin pyytämille kohdille. Ja kuten monet kollegat ovat todenneet puheenvuoroissaan, Sopimus ei kuitenkaan ole tyydyttävä, erityisesti kun ajatellaan sitä haarukkaa, joka on maksujen ja sitoumusten välillä. Se lisää nyt passiivisuutta, ja kun ajatellaan ongelmia, joita komissiolle saattaa tulla eteen, kun pitää rahoittaa tiettyjä päättyviä hankkeita. Uskon kuitenkin, että tänään kun parlamentissa äänestetään, ja eilen tästä äänestettiin neuvostossa, uskon, että meillä on vastuuntuntoinen talousarvio, jossa otetaan huomioon kriisi, mutta jossa myöskin yritetään käynnistää uudelleen investoinnit talouteen, jotta voimme saada aikaan älykästä kasvua, joka on myöskin kestävää Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitoksia, Lavia. Seuraavaksi SED-ryhmän nimissä puheenvuoron saa Färm, kaksi minuuttia. Tack så mycket, herr talman. Kiitos puhemies, kiitos myös komissiolle ja Puolan puheenjohtajakaudelle, aivan erityisesti omille esittelijöillemme, edustajille Vasani ja Fernandes. Pitkien neuvotteluiden jälkeen päästiin sopuun ja meidän ryhmämme tukee tätä sopimusta siksi, että me olemme saaneet läpi monia parlamentille tärkeitä kysymyksiä, tutkimus ja kehitys, elinikäinen oppiminen, naapuruuspolitiikka ja Palestiina. Minä tuen tätä sopimusta, mutta neuvotteluista tuli myöskin vähän huolta tulevaisuutta ajatellen, ja sosiaalidemokraattisessa ryhmässä ollut melko paljon kritiikkiä myös siksi, että suuri osa neuvotteluista tarvittiin siihen, että selvitettiin ristiriitoja neuvostossa. Siellä on rikkaiden nettomaksajien pieni koalitio, mukaan lukien oma maani Ruotsi, olivat kielteisessä roolissa. Siellä tunnuttaisiin olevan valmiita estämään offensiivinen politiikka tulevaisuudessa. EUn budjettia on vahvistettava joissain ratkaisevissa kohdin, jos haluamme myönteisesti uutta kasvua, työpaikkoja, elpymystä, erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa tarpeet ovat suurimpia. Meidän pitää paremmin myös voida toteuttaa se, mitä budjetissa on lupailtu, ja siksi meidän on keskityttävä täytäntöönpanoon maksatuksiin – ja ainakin siihen, että laskumme maksamme ajoissa. Mutta kun hyvin kielteinen rooli on joissain jäsenvaltioissa EUn toimintaan, niin tulevissa pitkäaikaisissa rahoitusnäkymissä on vaarana se, että jotkut jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni maatalouspolitiikassa, eivät halua muutoksia siellä, toiset eivät halua korottaa budjettia – ja silloin riskinä on se, että ei saada uusia resursseja siihen, mitä tarvitaan. Tutkimus ja kehitys, infrastruktuurihankkeet, energia, ilmasto, ilmastoinvestoinnit. Komissio ja suuri parlamentin enemmistö ja suuri osa jäsenvaltioista ovat samaa mieltä näistä prioriteeteista. Siksi toivon, että Puolan puheenjohtajakaudella ja Tanskan puheenjohtajakaudella todella tämä estävä vähemmistö saada näkemään, että heidän on kannettava oma vastuunsa ja toimittava rakentavassa hengessä. Kiitoksia. Ja sitten liberaaliryhmän nimissä kaksi minuuttia Haglund. Äh. Kiitos puhemies. Minäkin haluan aluksi onnitella ja kiittää kahta esittelijää liberaaliryhmän nimissä. Haluan myöskin kiittää neuvostoja ja komissiota hyvästä yhteistyöstä. Meidänkin ryhmämme tulee tukemaan ratkaisua, josta äänestetään myöhemmin tänään. Tuntui hyvältä sanoa näin, koska aiemmin syksyllä, kun me äänestimme neuvotteluvaltuutuksesta, äänestimme tyhjää, koska meidän mielestämme silloin yritettiin korottaa budjettia liikaa. Tässä taloudellisessa tilanteessa nimittäin ei 5 prosentin kasvu olisi ollut perusteltua. Nyt budjetti kasvaa vajaa 2 prosenttia, mikä on sopiva luku tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa olemme. Myönteistä on myös se, että meidän onnistui siirtää menoja sellaisiin investointiin, jotka suuntautuvat tulevaisuuteen, mitä kollega Jöran Fär mainitsi, joka liittyy ennen kaikkea elinikäisen oppimiseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Ne ovat sellaisia myöskin ulkoasioihin voidaan eh, investoida, kun ajatellaan nyt esimerkiksi tätä Arabian kevättä, joka on asia, joka vaatii Euroopan tarkkaavaisuutta, ei pelkästään politiikan muodossa, vaan myöskin rahan muodossa. Tämä on hyvä tehdä, on ilo äänestää tämän budjetin puolesta tänään, mutta huolestuneisuutta herättää tulevaisuutta ajatellen se, että neuvoston sisällä on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että ei tarvitse noudattaa sopimuksia, joita on tehty, vaan että vaan eikä tarvitse maksaa siitä, mistä on sovittu. Tämä on sellaista, mitä emme voi toistaa tulevina vuosina, koska viime vuonnahan ei onnistuttu noudattamaan. Tänä vuonna se onnistui, mikä oli välttämättä tässä taloudellisessa tilanteessa. Ajatellaan niitä tunnelmia, jotka neuvostossa on, saattaa tulevaisuudessa käydä niin, että on, joidenkin maiden on syytä pohtia, että mistä on sovittu ja voidaan välttää tulevia budjettikriisejä Euroopan unionissa, koska niitä todellakaan ei tarvita. Ajattelen kaikkia muita taloudellisia ongelmia, joita meillä on. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EKR-ryhmästä Van puolitoista minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. Parlamentti vastahakoisesti hyväksyi vuoden 2012 budjetin, jonka korotus oli alle 2 prosenttia, eli vähemmän kuin reaalitermeissä. Mutta parlamentti ei nyt osoittanut, että se on kuitenkin todellisessa maailmassa ja tuntee myöskin taloudelliset todellisuudet. Uskommeko todella, että varoja on käytetty aikaisemmin hyvin Euroopan unionissa vai että niitä käytetään hyvin tulevaisuudessa? Eurooppalaiset hallitukset joutuvat leikkaamaan budjettejaan selvitäkseen valtavista alijäämistä ja epätoivoisesti yrittävät saada aikaan talouskasvua. Saman aikaan EUn ruokahalu vain kasvaa. Budjetin, budjetin olisi pitänyt tehdä huomattavia leikkauksia ja palauttaa varoja jäsenvaltioihin. EUn pitäisi keskittyä talouskasvuun, kilpailukykyyn ja myöskin esimerkiksi tutkimukseen ja kehitykseen. Mutta sen sijaan vuosien ajan se on ottanut yhä enemmän toimintavaltuuksia, vaikka ne eivät sille kuuluisi on hyvin paljon toimintaa, jota EU voisi vähentää. Olisimme voineet näyttää esimerkkiä budjetin, parlamentin omalla budjetilla. Se on tietysti pieni osa koko budjetista, mutta se on kuitenkin noin 1,6 miljardia vuodessa. Nyt on huomattu, että leikkauksia olisi helposti voitu tehdä ja budjetista voitaisiin leikata noin 400 miljoonaa euroa voitaisiin säästää täällä parlamentissa ilman, että se vaikuttaisi parlamentin perustoimintoihin. Kaikkein tärkein osa budjetissa on ollut se, että parlamentin byrokratia on kasvanut valtavaksi. Se on täysin suhteetosta meppien määrään nähden. Me olemme vuokranneet 62 rakennusta tällä hetkellä, eikä niitä mitenkään olla vähentämässä. Nyt on aika, että Euroopan unioni lakkaa haaskaamisen. Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Trypel, neljä ja puoli minuuttia. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Budjettisopimus vuodelle 2012 merkitsee säästöbudjettia. Kasvu jää alle inflaation asteen. Ja poliittinen kysymys, joka pitää esittää, ihan pitää vastata, on, onko tämä oikea, onko tämä tulevaisuuteen suuntautunut Eurooppa-ystävällinen päätös. Vihreän kannalta, katsot, vihreän kannalta katsottuna EUn budjetin, kuten kansallisten budjettienkin, on asettava uusia prioriteetteja. Meidän ei pidä purkaa kestävää politiikkaa, kestäviä politiikan aloja Euroopan tasolla, esimerkiksi maatalouspolitiikassa ja rakennepolitiikassa, mutta meidän pitää saada aikaan kestäviä, kilpailukykyä lisääntyviä, lisääviä politiikan alueita olemme kuulleet dramaattisen luvun, joka vuoden 2010 osalta maailmanlaajuisesti hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet yli 6 prosenttia. Tämä ei ole politiikkaa, jota voidaan jatkaa, jos haluamme pelastaa planeetan. Euroopan budjetti meidän mielestämme tässäkin kysymyksessä antaa liian vähän panoksia. Nyt näin aikoina, kun on, on tiukan budjetin aika, tulen Saksan pienimmästä osavaltiosta Bremenistä. Me olemme vuosikaudet harjoittaneet säästöpolitiikkaa, joten tiedän vallan hyvin, mistä puhun. Minä en elä kuussa, en ole mikään ulkoavaruudesta tullut olio Brysselissä. Minä ymmärrän, mikä hätä jäsenvaltiossa on, mutta jäsenvaltioiden budjetit ovat viime vuosina kasvaneet. Euroopan budjetti huomattavasti vähemmän, ja tämä pitää myöskin ottaa huomioon. Minusta on todellakin syytä sanoa, että on oikein, että pieni Euroopan budjetti, joka on tällainen pieni, se on jäsenvaltioiden BKTstä 1 prosentti, että sen sisällä on selkeästi sanottuna politiikan alueita, joissa lisätään EU-budjettia, koska kysymys on menoista tulevaisuutta varten, jotta saadaan aikaan uutta kilpailukykyä, jota olemme kaivanneet kovasti monissa Euroopan jäsenvaltioissa, ja Euroopan budjetin täytyy näiltä osin osoittaa selkeää poliittista linjaa. Mikä on hyvää tässä budjetissa vihreiden kannalta? Noin 25 miljoonaa on varattu uusiin, äh, uuteen finanssivalvontavirastoon, mikä on tärkeää, jotta rahoitusmarkkinoita voidaan paremmin säädellä. On tärkeitä hankkeita, jotka liittyvät innovaatioihin ja digitaalisen, digitaalisen kulttuurimarkkinoiden äh, kestävään toimintaan. Ja myöskin parlamentissa on halukkuutta säästöihin 20 miljoonaa kääntämis- ja tulkkauskustannuksissa ja matkakustannuksissa on tarkoitus säästää. Nämä ovat selkeitä merkkejä siitä, että me edustajat olemme myös omin rajoituksin valmiita tarttumaan budjettiin ja minä toivon, että myös Euroopan kansalaiset yleisökin ymmärtävät tämän oikeaksi viestiksi. Mutta kysyn kuitenkin, nyt naiset ja herrat, ja neuvoston edustajiltakin kysyn, onko tämä nyt sellainen budjetti, joka todella vakavasti ottaa eurooppalaisen sisäarvon ja eurooppalaiset yhteiset intressit. Näin ei voi olla, ajatellen suuria haasteita. Tällä hetkellä on käynnissä konferenssi Durbanissa, Herra Lewandowski mainitsi juuri Euroopan budjetin pitäisi olla investointibudjetti, jota pitäisi käyttää. Ajatellen kaikkia tarpeita, jotka liittyvät budjettikuriin, pitäisi asettaa uusia kimmokkeita, jotta saadaan uusia kestäviä tuotteita, uutta kestävää tekniikkaa, uusia työpaikkoja niin, että olemme menestyksekkäitä sisämarkkinoilla, mutta myös maailmanmarkkinoilla, koska Eurooppa, joka menee eteenpäin tällaisilla tuotteilla, voi olla menestyksessä suhteessa uusiin nouseviin talouksiin, Kiinaan ja Intiaan. Tämä yhteinen eurooppalainen tahto on se, mitä minä kaipaan tästä budjetista. Missä sitten on neuvosto? Neuvosto on koko ajan saarannut säästämistä, säästämistä, säästämistä, mutta kun sitten on kysymys fuusioreaktorista, johon tarvitaan jos se koskaan ylipäätään tulee toimimaankaan, niin seuraavana vuosina on tarkoitus käyttää 1,3 miljardia euroa enemmän. Kysyn, onko tämä johdonmukaista, jos halutaan todella säästää, pitäisi keskittyä sellaisiin tulevaisuuden toimiin tutkimuspolitiikassa, josta me tiedämme, että voimme olla menestyksekkäitä tulevina vuosina. Fuusioreaktio ITER, sen osalta kysymys on täysin avoin. Siksi on väärin nyt siirtää rahoja pois tutkimuksen puiteohjelmasta. Sen lisäksi näen myöskin ongelman toimijoiden välisessä luottamuksessa. Meillä oli neuvoston julkilausuma, että sitoumusmäärärahat myöskin todella rahoitetaan. Nyt tämäkään ei ole nyt täysin selvää enää, ja minun ryhmäni siksi ei katso voivansa tukea tätä budjettia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vasemmistoryhmästä Portas, puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, esitys vuodelle 2012 ei vastaa tarpeisiin. Minun kantani on toisenlainen kuin komission jäsen Lewandowskin. Tutkimus, kestävä kehitys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Näillä saroilla tällä budjetilla ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia – kun ajatellaan, että pitäisi korjata sitä kehitystä, jota Euroopassa nyt nähdään. Tämä budjetti ei ota huomioon Euroopan nykyongelmia, ei tee mitään työttömyyden poistamiseksi, ei tue solidaarisuutta. Alle yksi prosenttia BKTstä Euroopassa. Jos verrataan vuoteen 2011, niin tämä on jonkinlainen minimibudjetti, minimi Eurooppaa varten. Business as usual. Tässä ehdotuksessa katsotaan, mitä marginaaleja on eri kompromissien välillä maksumäärärahojen osalta. Tässä on kyse sellaisesta budjetista, joka ei ole terve. Me tarvitsemme enemmän investointeja. Tässä budjetissa sanotaan, että tutkimusmenoja lisätään sotilaallisella alalla ja niin edelleen. Tässä on kai kyse lähinnä tuesta, joka menee suoraan monikansallisille yrityksille ja sille, että tuetaan sellaisten tuotteiden vientiä, jotka ovat vaarallisia kehitysmaissa. Puhemies, puheenvuoroni lopuksi haluaisin sanoa, että tässä pitäisi ottaa huomioon se, että kaikki puhuvat siitä, että tarvitaan parempaa Eurooppaa, enemmän Eurooppaa, mutta lopulta vain vähennetään kaikkea. Kiitos. Kiitoksia. Sitten EFD-ryhmän nimissä Andreasen yksi minuutti. President. Kiitoksia, puhemies. Euroopan parlamentti ja komissio halusivat 5 prosentin lisäystä vuoden 2012 budjettiin, mutta se oli naurettava. Neuvosto hyväksyi vajaan 2 prosentin kasvun ja se on isku veronmaksajien kasvoille. Lissabonin tavoitteiden mukaisesti Eurooppa on tuhlannut yli triljoonan Varoja annetaan komissiolle, joka ei valvo niiden käyttöä kunnolla, mutta aina tulee pyytämään lisävaroja. Tässä taloustilanteessa Euroopassa meidän täytyy huomata, että näitä varoja on käytetty täysin väärin. Brysselissä varoja haastaan edelleen ja Osbon yhdistyneessä kuningaskunnassa totesi budjettiin tehtävistä leikkauksista, joten sanoisin, että hei, EUn budjetti ei ole hallinnassa, niin ei Cameron. Kahden prosentin lisäys ei ole budjetin jäädyttäminen. Älkää nyt enää lähettäkö brittiveronmaksajien varoja EU-hun. Kiitoksia. Ja sitten sitoutumattomien nimissä Vertman puolitoista minuuttia. Kiitos. Vuosi 2012 on säästöbudjetti. Tämä on kansalaisille hyvä merkki. Se osoittaa, että Euroopan parlamenttikin näinä taloudellisena aikoina huolehtii budjetistaan asianmukaisesti. Muistetaan siitä, että, että 24 prosenttia budjetista palaa takaisin kansalaisille 6 äh, prosenttia, 96 prosenttia, 4 prosenttia budjetista palaa kansalaisille, 6 prosenttia on tarkoitettu toimielimille, kolmanneksi EUn budjetissa – on merkittävälle 2012 sitä, että sen korotus on 1,26 prosenttia verrattuna tähän vuoteen tai 0,98 prosenttia Euroopan unionin BKTLstä. Tätä kautta joidenkin jäsenvaltioiden vaatimuksiin todella on vastattu. Kaiken säästöväisyyden keskellä emme kuitenkaan saa unohtaa, että näiden kriisiaikojen jälkeen täytyy olla tulevaisuus ja kun tilanne on se, että on kaksivuotista työttömyyttä, silloin on tärkeää, että tuleville sukupolville tämä tilanne tulemaan hyvin vaikea. Siksi kaikista säästötarpeista huolimatta nykyistä voimakkaammin on koulutuksessa ja kestävien työpaikkojen luomisessa harjoittava investointeja niin, että ei ajauduta syömälle kriisiin. Esimerkiksi Kreikassahan on paljon potentiaalia. Pitäisi investoida eh, aurinkoenergiaa voimaloihin. Tätä kautta saataisiin aikaan pysyviä työpaikkoja, mutta samalla myöskin otettaisiin askel kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista, jos energiaa sitten tuodaan tänne näihin osiin Eurooppaa. Ja vielä kiitos kummallekin esittelijälle ja kaikille muille asianosaisille. Kiitoksia. Sitten muut puhujat. Ensimmäisenkin puheenvuoron saa Garigaan kaksi minuuttia. Gracias. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, neuvoston puheenjohtaja. Tämä on ollut vaikea tehtävä sekä Balzanille että Fernandesille. Tämä on ollut vaikea myöskin Euroopan parlamentin valtuuskunnalle sovittelussa, jonka johdossa oli Alain Lamassu. Ehkä neuvoston puheenjohtajavaltio on tyytyväinen, sillä on syitä. Se on pelastanut nyt oman pallonsa tässä tennisottelussa, joksi neuvottelut sitten muodottuivat, kun neuvoteltiin ensi vuoden budjetusta, erityisesti sovitteluyönä. Ja siinä oli mukana tämä lisätalousarvio numero 6 ja se, miten se sitten vaikuttaa ITER-hankkeeseen. Mutta muita syitä ei ole iloon. Nyt tois, toisen kerran on muutettu kirjoittamattomia sääntöjä budjettineuvotteluissa ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan – sovittelussa, budjettineuvottelussa sovittiin tietyistä maksusitoumuksista ja sen jälkeen sitten neuvoteltiin maksumäärävaroista. Nyt neuvosto yksipuolisesti määrittelee maksujen tason ja sen jälkeen neuvotellaan sitten maksusitoumuksista. Näin ollen kyseenalaistetaan komission arviot ja myöskin Euroopan parlamentti joutuu sanelun kohteeksi. Euroopan parlamentti nyt hyväksyy tämän, koska elämme nyt poikkeuksellisessa taloustilanteessa, koska meidän on pakko saada aikaan sopimus, vaikka se olisikin huono. Mutta kun neuvotellaan tällä tavalla, neuvoston puheenjohtaja, se ei lupaa kyllä mitään hyvää seuraaville neuvotteluille rahoitusnäkymistä. Kiitoksia. Ja sitten Vuon kaksi minuuttia. Uh, uh, Kiitos, arvoisa puhemies. Muiden kollegoiden tavoin minäkin haluaisin kiittää kahta esittelijää. He ovat tehneet valtavasti työtä tämän budjetin aikaansaamiseksi. Ensin pari sanaa yleisbudjetista ennen kuin siirryn Euroopan parlamentin budjettiin. Jos ajatellaan yleistä budjettia, niin sanoisin että tuen sopimusta, joka saatiin sovittelussa aikaan. Samalla minulla on muutamia huolenaiheita. Erityisesti minua huolestuttaa se, että sovittelussa sovittiin budjetista, joka ei salli riittävästi varoja rakenneraastoihin tulevaisuudessa. Ja tämä erityisesti vaikuttaa sellaisiin alueisiin ja maihin Euroopan unionissa, kuten Walesin. Walesissa nautimme rakennerastojen varoista – ja jos riittävästi varoja ei rakennerastoissa ole vuonna 2012, niin nämä alueet kärsivät. Neuvoston pitäisi ymmärtää, että rakennerastojen kautta tärkeällä tavalla luodaan kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Ja jos ei ole rahaa rahoittaa rakennerahastoja, niin neuvoston pitäisi olla tässä valmis ottamaan vastuu. Ja sitten parlamentin budjetista. Euroopan parlamentti on tehnyt oman osuutensa budjetin puitteissa. Euroopan parlamentti on hyväksynyt säästöjä, noin 74 miljoonaa euroa, säästöjä tulkkauksesta ja käännöspalveluista ja niin edelleen. Tärkeää on sanoa, että tämän parlamentin jäsenet ovat hyväksyneet siis säästöjä myös sitä kautta, että jäädytettiin esimerkiksi, tai, tai leikattiin matkustusbudjettia ja sihteeristöavustusta leikattiin. Minulle, puhemies, tärkeä viesti tästä budjetista on se, että tämä parlamentti tunnustaa prioriteetit, tunnustaa sen, että prioriteettimme tulisi olla siinä, että sijoitetaan kasvuun, työpaikkoihin, rakennerahastoihin samalla, kun säästetään silloin, kun se vain on mahdollista. Kiitoksia. Seuraavaksi Alvaro, kaksi minuuttia. Kiitos, herra puhemies. Kiitos herra komission ja sen neuvoston puheenjohtajavaltio ja kiitos kummallekin esittelijälle, jotka yhdessä budjettivaliokunnan puheenjohtajan herra Lamasorin kanssa ovat tehneet erinomaista työtä. 17 tuntia sitkeät, neuv- sitkeät neuvotteluja sovittelukomiteassa ja niistä Euroopan parlamentti kaksi tuntia keskustelin neuvoston kanssa. Ensi kerralla olisi ehkä järkevämpää, jos neuvosto kävisi omat neuvottelunsa ennen sovittelua, ykisi pääsemään yhteisen kantaa, se helpottaisi kaikkien työtä ja hiukan, tekisi hiukan pitemmäksi lauantai-aamu. Siitä huolimatta kuitenkin ainakin nimellisesti pääsemme järkevästä budjetista yksimielisten sopimukseen, saimme aikaan hyvät tulokset, lisäsimme maksumäärärahoja ja vastaten neuvoston toiveita me rajoitimme Eh, maksusitoumuksia. Ja tämä, mitä me parlamenttina esitimme, meidän ei kuitenkaan pidä nyt kuvitella tässä mitään kummempaa. Me olemme nyt työntämässä eteenpäin aaltoa. Jos neuvosto on lisätalousarvioilla valmis vastaamaan rahoituksesta, oli minusta olisi parempi, että alusta lähtien lyötäisiin budjetti, jossa on selkeä rahoitusperusta niin, että sitä ei pitäytyisi hoitaa lisää talousarvioilla, koska sillä tavoin ongelma siirtää vain tulevaisuuteen. Ja toinen ongelma, joka myös nousi esille, on tosiasia, että Euroopan unioni todellakin tarvitsee enemmän investointeja tutkimukseen ja kehitykseen, ja kaikki jäsenvaltioista tukevat tätä yksimielisesti. Tämä vain ei toivi silloin, kun budjetissa on katto, ja kun ei olla valmiita luopumaan dogmaattisesti siitä, että pidetään kiinni saavutetuista eduista ja tuista, jos me emme tutkimme kehityksen ja strategiaksi 20 osalta pysty toimimaan asianmukaisesti, emme saavuta niistä prioriteetteja. Samanaikaisesti kansalaiset joutuvat laittamaan vyötään kirjaimmälle Euroopan parlamentin on tekemässä että Haluan kiittää tästä ennen kaikkea kollega Fernandesia, joka on erinomaisesti saanut tämän aikaan. Olemme saaneet hyvän tuloksen me voimme tukea tätä, mutta onko tämä pitkällä tähtäyksellä oikea lähestymistapa? Siitä on syytä vielä keskustella. Kiitos. No niin, kiitoksia teille, herra Alvaro. Ja nyt puheenvuoron saa minuutin ajaksi herra Vlasak. Olkaa hyvä. Pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové nalezení shody nad návrhem rozpočtu nebylo v letošním roce vůbec jednoduché a víme že výsledný kompromis byl v radě. Kiitoksia. Sopimus vuoden 2012 budjetista ei laisinkaan helppo ja me tiedämme, että vain hyvin heikko enemmistö hyväksyy tämän budjetin. Maksumäärärahat ovat vain vähän yli 129 miljardia euroa, joka on vain 1,68 prosenttia nousta, joka kuvastaa taloudellisen tilanteen realiteetteja, joissa tänä päivänä olemme. Yksinkertaisesti sanottuna Euroopan menot kriisin aikana pidetään alhaisena tasolla odotetun inflaation alla. Minä henkilökohtaisesti ryhmänne koordinaattorina aluekehitysvaliokunnissa olen, olin ja eh, tulen pitämään tulevaisuudessakin eh, prioriteettina sitä, että riittävästi määrärahoja annetaan otsakkeeseen 1b niin, että voimme ylläpitää kaikkia lupauksiamme viime vuosilta. Pääprioriteettimme on yhteinen julkilausuma maksuista kodassa 1.3, joka varmistaa riittävät määrärahat kohesiopolitiikalle. Kiitoksia. Kiitos herra Vlasek. Ja nyt Ferreira, minuutti. Signor Presidente, o processo de trouxe-nos resultado. Kiitoksia neuvotteluprosessi neuvoston kanssa sai aikaan tuloksia ja uuden sopimuksen. Huomaan tästä, että kaikki eurooppalaiset sanovat täällä että meillä on vahva budjetti ajatellen kasvua ja kehitystä, ja häpeämättä kaikki tulevat hyväksymään tämän ehdotuksen. Tässä näiden puhe on alle pro, prosentit. Reaalikasvu on lähes nollassa tässä talousarviossa. Vakaussopimus, joka jäädyttää ja joka syventää epätasa-arvoa Euroopan parlamentissa, estää Euroopan talousarvion jakeluvaikutuksen, joka kuitenkin olisi tässä vertaisessa välttämätöntä. Nyt sitten luetaan vain äh, valuuttarahastoon. Kohesio ei enää ole totta, se on pelkkää valhetta, erityisesti kun nähdään, miten kansalaiset joutuvat kärsimään. Kiitos. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Harton puolitoista minuuttia. Voorzitter, notabene een Chinees Kiitoksia, puhemies. Kaksi viikkoa sitten kuulimme, että ongelmat Euroopan unionin jäsenvaltioissa riippuvat yksity, yhteiskuntien sosialistisesta mallista, joka saa ihmiset vain laiskistumaan. 2012 budjetti on sosialistien vaatimus lisätä menoja, vaikka rahaa ei ole. Sosiaalidemokraatit pyrkivät omia etujaan yli suojelemaan ja toimivat näin erittäin vastuuttomasti. Ja tämän näemme jälleen 2012 talousarviossa. Uusia työpaikkoja luodaan korkeintaan euroklikkiin kansalaisemme eivät tästä hyödy. Mitään lisäarvoa tämä ei tuo mukanaan. Eli vuoden 2012 talousarvio ei ratkaise mitään ongelmia, se pahentaa ongelmia entisestään. Ainut ratkaisu, joka voi hyödyttää Eurooppaa, on säästäminen turhuuksissa. Ja näin voidaan myös parantaa työllisyystilannetta niin, että ihmiset voivat rehellisesti ansaita leipänsä ja huolehtia perheistään. Siinä kaikki, mitä kuitenkaan 2012 talousarvio ei todellakaan toteuta. Euroopan unioni epäonnistuu. Tätä PVV ei kuitenkaan halua ja siksi Alankomaiden kansalaisten nimissä me äänestämme tätä talousarviota vastaan. Kiitokset herra Hartong ja nyt kaksi minuuttia herra Jurian. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensimmäinen hyvä uutinen on, että nyt on päästy yhteisymmärrykseen parlamentin ja neuvoston välillä ja tämä mahdollistaa sen, että Euroopan unioni voi toimia tehokkaasti ensi vuonna. Unkarilaisena voin ehkä lisätä, että tärkein budjettikohta meidän näkökulmastamme ovat jääneet koskematta komission ehdotuksesta, nimittäin yhteinen maatalouspolitiikka jatkuu kuten ennenkin. Konvergenssibudjettikohtia on lisätty 9 prosentilla. Tietenkin voidaan kiistellä siitä, onko se liikaa tai liian vähän, mutta minun mielestäni se on linjassa realiteettien kanssa on muutamia pienempiä kohtia, joista voimme iloita, kuten esimerkiksi 9 miljoonan euron lisäys koulumaito-ohjelmassa. On muitakin asioita, joista voimme olla iloisia, joihin ei vaadita yhtään määrärahoja tai lisämäärärahoja. Esimerkiksi hyväksyimme ohjelman kulttuuriotsakkeen alaisena, jolla äh, annetaan määrärahoja vähemmistökielten suojeluun ja äh, mahdollisesti sukupuuttoon kuolevien kielten suojeluun. Budjetin täytyy olla linjassa niiden ratkaisujen kanssa, joita haluamme käyttää tämän kriisin päättämiseksi, joten hyvien asioiden tasapainottamien huonojen kanssa näiden kahden asian näitä kahta asiaa kun vertaa, niin voisin sanoa, että lasimme on noin 80 prosenttisesti täynnä ja 20 prosenttisesti tyhjä. Hiukan lisätyötä tarvitaan, jotta lasi olisi aivan täynnä, mutta äh, kyllä varmasti pystymme jatkamaan ja EPP tietenkin tukee budjettia. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Gardia Saval, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä uskon, että silloin tällöin kun mennään täysin neuvotteluihin ja mennään yksityiskohtiin, silloin voimme hiukan menettää tätä kokonaiskuvaa. Ja siksi haluaisin muistuttaa joillekin täällä, jotka tässä arvostelevat kovasti tätä lopputulosta näistä neuvotteluista, että ehdotus, jonka komissio ehdotti, esitti ja parlamentin ehdotukset ne ovat 95 prosenttia samanlaisia. Siksi minä uskon, että jos me katsomme tätä lopputulosta neuvottelusta yhdestä näkökulmasta, ajatellaan kompromisseja, niin tulos ei ole niin heikko. Me olemme vahvistaneet ohjelmia, joiden kautta voimme taistella kriisiä vastaan, innovaatio, yritysohjelmia, energia, älykäs energian käyttöohjelmat, kuten Erasmus Mundus. Ja sitten pyrimme auttamaan rahaa eteläisellä välimerä, että heillä olisi parempi demokratian tulevaisuus. Tietenkään onnellisuus koskaan ole täydellistä. Neuvosto on kolmen vuoden ajan istunut yhtä sanaa, säästöt, säästöt, eikä pysty näkemään yhtään pidemmälle. Jos säästöt periaatteessa ei ole vakuuttanut Eurooppaa, Eurooppa, Euroopan parlamenttia, niin tämä, nämä säästöt Euroopan politiikassa, joita jotka painostavat meidän toimintaamme, eivät ole parantaneet tilannetta ja neuvosto vain edelleenkin kuuluttaa säästöjen perään. Mutta olemme ottaneet yhden askeleen eteenpäin, joka saattaa olla vaarallinen maksumäärärahat ja niin kuin nyt tässä on tapahtunut, ettei täytetä sitoumuksia, jotka on jo tehty. Ei tämä ole mahdollista budjettipolitiikassa. Se ei ole kurinalaista eikä kai Se, mitä tässä teette, on olla täyttämättä tehtyjä sitoumuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Jensen, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tack, herr Forman. Øh, Kiitoksia, puhemies. Minäkin haluaisin todeta olevani erittäin tyytyväinen saavutettuun tulokseen. Tulos parlamentin puolelta on tyydyttävä. Löysimme tarvittavan rahoituksen Palestiinaa varten, samoin tutkimusta varten, myös ITER-hanke saa jatkorahoitusta ilman, että säästöt ovat liialliset. Kuitenkin tähän liittyy yksi ongelma, nimittäin tämä lisätalousarvio 6. Tilanne on kyllä tulossa kestämättömäksi. Neuvosto ja jäsenvaltiot yhtäältä toteavat, että jos lisärahaa tarvitaan, se myönnetään ja että huolehditaan siitä, että kaikki voivat laskunsa maksaa. Sitten kuitenkin tulee komissio, joka sanoo, että tarvitsee lisää rahaa voidakseen maksaa laskunsa. Ja tällöin jotkut jäsenvaltiot vastaavat, etteivät usko komission esittämiä numeroita ja lukuja. Samalla nämä jäsenvaltiot eivät kuitenkaan sitten tätä asiaa pysty todistamaan, eivätkä sitä mitään vaihtoehtoisia numeroita. Herra Lewandowski totesi, että talousarvio on 5-60 prosenttisesti investointi talousarvio, eli seitsemän vuoden ohjelmakauden Ähm, alussa, hinnat ovat pienemmällä tasolla ja sitten äh, ohjelmakauden lopussa, jota nyt eletään, äh, tulevat ne suuret laskut maksettavaksi, lankeavat maksettavaksi. Löysin esimerkiksi, tai minulle lähetettiin sähköpostia tanskalaista tutkimusinstituutista, joka totesi, että äh, nyt Euroopan unionin maksut lahavat perässä pahemmin kuin koskaan. Ja kyllä meidän tulisi huolehtia siitä, että olemme vastuumme tasalla ja huolehdimme siitä, että Euroopan unioni maksaa laskunsa. Muu ei ole mahdollista. Kiitoksia Rova Jäteseska. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję, panie przewodniczący. Unia Europejska... Kiitoksia, puhemies. Euroopan unioni todella tarvitsee hyviä uutisia tällä hetkellä. Ja se tosiseikka, että Euroopan unionin toimielimet, parlamentti, komissio ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen vuoden 2012 budjetista on hyvä uutinen. Joten haluaisin tässä yhteydessä kiittää kaikkia yhteistyöhalukkuudesta. Erityisesti haluaisin kiittää avustajamme, sihteeristöjemme henkilökuntaa, jotka usein tekevät erittäin pitkää päivää ihan pikkutunneille asti. Mutta me emme saa unohtaa, että suurimmat ongelmat, jotka liittyvät budjettikysymyksiin, eivät ole vielä ratkenneet. Itse asiassa näemme vielä selkeämmin joitakin ongelmia, joita meidän täytyy ratkaista budjetin kohdalla. Toivottavasti onnistumme siinä mahdollisimman pian. Esimerkiksi lisätalousarvio numero 6 vuodelta 2012. Olen iloinen siitä, että pääsimme yhteisymmärrykseen tästä äh, budjetista. Kuitenkin lisätalousarviossa kuusi oli vielä joitakin ongelmia ja uskon, että nämä ongelmat äh, jatkuvat ja jopa lisääntyvät ajan kuluessa, erityisesti koska odotukset mitä tulee EUn suunnitelmiin ja hankkeisiin, esimerkiksi yhteiset diplomatiahankkeet tai humanitaarinen toiminta, rakennerahasto, tutkimus ja kehitys, ja voisin jatkaa tätä listaa loputtomiin, niin valitettavasti kaikki kaikki nämä hankkeet eivät saa riittäviä määrärahoja ja uskon, että tämä tulee olemaan jatkuva ongelma, koska me sitoudumme uusiin toimiin, mutta maksut laahaavat jäljessä joten toivon, että tämä avoimuus ja vuoropuhelu, jota näimme neuvottelujen aikaan, tulee olemaan todellisuutta äh, silloinkin, kun jatkamme neuvotteluita äh, näistä maksuista, joista juuri puhuin. Haluaisin todellakin osallistua tällaiseen vuoropuheluun. Kiitoksia. Toivottavasti sovittelu on vain yksi askel pitkällä tiellä. Kiitos ja sitten Greliä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Puhemies, komission hyvät kollegat, talousarvio 2000 2012 on lopultakin neuvoston budjetti, johon parlamentti hiukka on lisännyt henkeä johtuen joistakin prioriteeteista, jotka se sai. Mutta maksusitoumussa pelkästään tämä vielä vahvistaa ongelmaa näistä maksamattomista määrärahoista, komissaari. Sitten yhteisöbudjetin kasvu on jälleen vähentynyt huomattavasti johtuen ohjelmien kilpailusta keskenään, pyritään säästämään hinta mihin hyvänsä. Tätä on suosittu sen sijaan, että oltaisiin aktiivisesti toimittu kriisistä pääsemiseksi ja sitten, koska ei kunnioiteta maksusitoumuksia kuitenkin tähänkin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ja pitäisi kehittää rakenteellisia aloitteita. Ja lopuksi, koska neuvosto kieltäytyi vahvistamasta erityisesti rahoitusvalvontaviranomaisen toimintaa, ja, jotta saataisiin todellinen maatalouskriisirahasto, ja siksi tätäkin pitäisi alkaa toteuttaa budjetissa. Jäsenvaltiot sanelevat näin säästötoimia EUlle, niin kuin ovat tehneet omissakin maissaan kansalaistensa kohdalla, ja neuvottelut näistä budjetista osoittavat vain, minkälaiset neuvottelut on tulossa tulevista rahoitusnäkymistä. Kriisi, jossa instituutit ovat, erityisesti kun neuvosto on kyseenalaistanut komission esittämät luvut. Te varmasti olette tätä kaikkea arvostanut, arvoisa komission jäsen, ja sitten ei ole noudatettu yhteisiä päätöksiä, joita budjettivallan käyttäjät ovat tehneet. Tätä kaikkea on vaikea lieventää. Kuitenkin välineitä on, jotta voitaisiin toimia. Ja tarkoitan tässä uusia omia varoja, että päästäisiin tästä epätoivoisesta umpikujasta. umpikujasta nyt on jo kiireellinen tilanne toimia. Kiitos. Kiitos Rouva Grelia ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Marinescu kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte. Trebuie să mulțumim raportorilor. Kiitoksia puhemies. Meidän täytyy hintaan mihin hyvänsä kiittää esittelijöitä, jotka ovat joutuneet neuvottelemaan ilman minkäänlaista todellista mahdollisuutta, minkäänlaista marginaalia ei ole ollut toimeen. Ja siitä huolimatta he ovat suorittaneet valtavan tehtävän. He ovat saavuttaneet tavoitteet, jotka Euroopan parlamentti asetti. Samalla meidän pitää olla tyytyväisiä siitä seikasta, että meillä on talousarvio. Olemme läpikäymässä vaikeaa kriisiä ja oli se ollut täysin epäsuotuisa haitat saada aikaan myös budjettikriisi, mutta tämä oli mahdollista johtuen Euroopan parlamentin viisaudesta. Oltaisiin voitu blokeerata aivan kaikki, mutta ikävä kyllä neuvosto ei osoittanut samansuuntaista viisautta tässä asiassa. Me olemme noudattaneet Lissabonin sopimusta tämän budjettimenettelyn aikana. Jokainen kerta skenaario toistaa itseään. Neuvosto sanelee lukunsa maksumäärärahoissa neuvostossa eikä hyväksy minkäänlaista neuvottelua. Tämä ei ole normaalia toimintaa, enkä ole sitä mieltä, että tällainen äh, sanelu luvuissa ja sitten, että niitä, niitä jaetaan eri poliittisilla saroilla Euroopassa on normaali to tapa toimia. Normaalia olisi arvioida tarpeet ja sitten laskea sen pohjalta talousarvio. Tietysti neuvosto on antanut julkilausuman, jossa se sitoutuu hyväksymään äh, oikaisukirjelmät talousarvioon silloin, kun se on tarpeellista maksumäärärahojen kohdalla, kun niitä ei olisi riittävästi käytössä. Mutta neuvosto ei ole pitänyt kiinni sanasta. Riittää, kun katsoo, mitä neuvosto teki silloin, kun numero kuusi lisätalousarvio tuli pöydälle neuvottelua varten. En tiedä, miten asiat sujuvat ensi vuonna, mutta näin ei voi jatkaa. Ei ole mahdollista luottaa lukuihin edes komissiolta. Seuraavana ensi vuonna meillä on kaksi erittäin tärkeää menettelytapaa. Vuoden 2013 budjettimenettely ja sitten pitää käsitellä monivuotista rahoituskehystä. Jos tämä, tätä samaa menettelytapaa jatketaan silloin, niin se ei kyllä tee palvelusta EUlla. Kiitos. Kiitos herra Marinescu. Seuraavaksi herra Abad, minuutti, olkaa hyvä. Oui. Kiitoksia puhemies. Ensin voidaan korostaa, että tämä sopimus ensimmäistä kertaa saatiin uuden menettelytavan ja sääntöjen mukaisesti Lissabonin sopimuksen määräysten muodossa. Mutta toista kertaa jo parlamentti on hyväksynyt neuvoston toimintamallin maksumäärärahoissa. Tämä tarkoittaa sitä alle vuoden 11 tason reaalitermein ja tässä toimitaan vastoin komission arviointeja, joka kertoi paljon suuremmista tarpeista, mitä tulee maksumäärärahoihin ensi vuonna. Tietysti saimme maksusitoumusmäärärahoja, jotka halusimmekin oikeastaan kaikilla saroilla, mutta em, silti emme voi jatkuvasti korjata talousarviota tarpeiden mukaisesti. Tässä on kyse tällaista lyhytnäköisestä toiminnasta ja näin EU ei voi saada aikaan suuria suuntaviivoja erityisesti tutkimuksen alalla ja tämä voidaan osoittaa. Haluaisin vain muistuttaa, että yhteisöbudjetti on tärkeä vipu, ja se on tärkeä vipuvaikutus, ja huolimatta säästötoimista jäsenvaltiossa me tietysti ymmärrämme tämän aivan hyvin, silti meidän täytyy siis minimissään edes sitoutua, ja sa- eikä palauttaa näitä rahoja jäsenvaltioilla. Tätä kautta voitaisiin investoida tulevaisuuteen myös. Kiitoksia. Kiitos herra Abad. Ja nyt rouva Karvalio, yksi minuutti, olkaa hyvä. Signor President, signor Commissario, Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, olen hyvin tyytyväinen siihen, että saimme aikaan sopimuksen sovittelumenettelyssä. On hyvä, että lopulta tämä talousarvio 2012 saatiin hyväksyttyä. Monet parlamentin ehdotukset menivät läpi muun muassa eh, joustovälineen lisä 200 miljoonaa euroa. Ja tämä vastasi parlamentin eh, toivomuksia, koska näin voidaan parantaa kilpailukykyä. Mitä tulee vuoden 2012 talousarvioon, voisin antaa tässä jotain esimerkkejä. Meillä on uusi yrittäjyysohjelma, uusi PK-yritysohjelma ja lisärahoitusta tutkimusta ja energiaa varten. Ja tämä on erittäin ö, tyydyttävä tilanne. Kiitos. Minuto. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Rova Matera kaksi minuuttia. Komissaario, presidentti. Hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston puheenjohtaja haluaisin onnitella ensinnäkin kollegoja, jotka osallistuivat neuvotteluihin ja sovittelumenettelyyn neuvoston kanssa tästä monimutkaista työstä, jonka täytyy ottaa huomaan tämä <clears throat> säästä, säästöaika ja suuret budjettivaikeudet, joita jäsenvaltioilla on. Neuvottelutulosta voidaan kutsua myönteiseksi, mitä tulee EPP-ryhmän prioriteetteihin. Tässä tarkoitan erityisesti otsaketta 1a, joka on erityisen tärkeä eurooppalaisten yritysten kehitykselle ja kasvulla ja inhimillisen pääoman käyttöönotossa. Ja sopimus seitsemännestä puito-ohjelmasta elinikäisen oppimisen ja Erasmus Munduksen kanssa pidettiin yllä. En voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että jo toisena peräkkäisenä vuotena neuvosto leikkasi horisontaalisesti kaikkia budjettikohtia. Maksumäärärahojen nosto 1,86 prosentilla verrattuna vuoteen 2011 on komission elvytyslinjaa vastaan, jota myöskin tämä parlamentti tukee se, että keskittyy prioriteetteihin äh, säästökurin aikana on varmasti menestyksekäs strategia, mutta se mikä sovittelusta käy esi on todellinen eriarvoisuus tehtyjen sitoumusten välillä ja niille annettujen määrärahojen välillä. Äh, ja lopuksi puhemies, tämä lopputulos saattaa vaarantaa kansalaisten luottamuksen siihen, että yhtenäisenä eh, pystymme Eurooppana selviämään tästä vaikeasta eh, taloudellisesta kriisistä riittävässä aikataulussa. Kiitoksia. Ja sitten herra Ryypih, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen Lewandowski. Haluaisin onnitella teitä tämän talousarvion arviosopimuksen saavuttamisesta. Tämä voi kyllä olla esikuva kaikille. Mitä maksumäärärahoihin tulee, voimme verrata tätä jäsenvaltioiden maksuihin. Ja mitä sitoumusmäärärahoihin tulee, voisimme ehkä vaatia jäsenvaltioita myös kunnioittamaan tätä kattoa, jonka itse itsellemme asetimme. Näin ehkä neuvotteluperiaatteiden mukaan voitaisiin saada aikaan tietty automatiikka sekä tällaisen Euroopan tason kurin suhteen, että ylivelkaantumista ei pääse tapahtumaan, että myös jäsenvaltiot vapaaehtoisesti sitoutuisivat tällaisiin kattoihin. Erityisesti haluan kiittää komissiota siitä, että Erasmus-ohjelma toimittajille, joka oli valmisteleva toimi viime vuonna, nyt hyväksyttiin komission sen Neli Kruusin toimesta – ja näin toimittajat voivat eri pääkaupungeissa ja eri Euroopan unionin aloilla ja alueilla saada tietoa siitä, miten politiikkaa tehdään ja miten tässä ovat mukana niin lehdistö kuin muut tiedotusvälineet ja myös sosiaalinen mediakin. Näin varmasti Eurooppa tulee entistä lähemmäksi kansalaisiaan. Myös nuorten yrittäjien Erasmus-ohjelma on ilahduttava hanke. Näin voidaan saada aikaan uusia työpaikkoja, luoda työllisyyttä ja näin voidaan äh, saada aikaan sellaisia verkostoja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia. Lisäksi haluan kiittää siitä, että komissio otti huomioon tuen nuorten olympialaisille Innsbruckissa. Se, että ihmiset kokoontuvat yli valtion rajojen, erityisesti nuoret, on meille hyvin tärkeää. Kiitos. Kiitos herra Rybich ja nyt kaksi minuuttia herra Keli. Kiitoksia puhemies. Olen tyytyväinen tästä sopimuksesta koska tässä taloussuhdanteessa meidän pitää hyväksyä tällaisia järjestelyitä, koska eh, me emme voi lisätä ensi vuonna eh, rahoitusta eikä varmaan sitä seuraavana vuosina. Minä haluaisin keskittyä urheiluun. Budjettikohta myös meritoiminnasta ja sitten viittaan, miten äsken sanottiin Atlantin tilasta. Mielestäni mahdollisuudet kehittää uusia työpaikkoja, saada aikaan kasvua, jotka liittyvät merenresursseihin, ovat valtaisat. Kun puhutaan uusiutuvasta energiasta, Atlantti erityisesti antaa parhaat resurssit, mitä tulee tuulivoimaan, vuorovesivoimaan ja niin edelleen myös merenaltaiset poraukset voisivat ratkaista monetkin ongelmat, mitä tulee raaka-aikeeniseen. Ja tietysti sitten myös tällainen offshore-maataloustoiminta on valtava mahdollisuus. Sitten kalavarat meressä pitää taata myös terveellinen ter kalastus eikä pidä niitä epämäistä lähteistä tänne tuoda. Mitä tulee urheiluun, niin kuin kollegani Ryvi sanoi, olen hänen kanssaan samaa mieltä. Haluaisin aivan erityisesti nähdä, että olisi erasmus joka koskee myös urheilua, koska tähän liittyy valtavaa potentiaalia, emmekä itse arvosta tarpeeksi urheilun mer- merkitystä. Siinä voitaisiin edesauttaa myös voittamaan talousongelmia, ongelmia, mutta aivan erityisesti terveysongelmia. Joka kerran kuulen, että ihmiset etsivät enemmän rahaa tutkimukseen, että löydettäisiin kor- parannuskeino erilaisiin terveellisiin ongelmiin. Tässä kuitenkin voisi helppo alkaa niin, että ihmiset aktiivisesti eläisivät terveellisesti ja tämä alkaisi jo nuorista iästä. Kiitoksia. Kiitos herra Keli. Nyt puheenvuorot puhelista ulkopuolelta. Herra Koslovski, minuutti ensimmäisenä. Puhemies, hyvä komission jäsen. Minä haluaisin heti aluksi onnitella sitä menestyksestä, joka on saavutettu tässä, kun löydettiin kompromissi vuoden 2012 budjetista. Tietenkään emme saavuttaneet sitä, mitä alun perin komissio ehdotti, mutta kuitenkin. Haluaisin myös onnitella Puolan puheenjohtajavaltiota, koska se myös osallistui tähän menestykseen ja yritti neuvotella toimielinten odotusten ja jäsenvaltioiden vaatimusten välillä. Leikkaukset ovat todellisuutta, mutta ne eivät kuitenkaan vaikuta kohesiopolitiikkaan, joka on parhaiten kehitystä edistävä politiikka ja kriisin aikana se takaa riittävät investoinnit. Kun meillä on tällainen budjetti, on tarpeen etsiä marginaaleja ja varantoja, joissa määrärahoja ei käytetä riittävästi. Rubiks. Kiitoksia. Ja sitten herra Rubiks, äh, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Minäkin olen samaa mieltä huomioista, joita täällä on kuultu vuoden 2012 talousarvioon liittyen. Mielestäni neuvoston ehdotukset liittyen sitoumusmäärärahoihin ja maksumäärärahoihin menevät hiukan liian pitkälle. Eli kun nyt katsotaan tilanne ei ole vielä aivan riittävällä tasolla ainakaan varausten suhteen. Neuvosto on aivan oikeassa – siirtäessään tiettyjä summia näistä otsakkeista varauksiin. Ja meidän täytyy nyt vielä katsoa näitä varauksia uudestaan, erityisesti hallintomenojen suhteen. Kiitoksia. Sitten herra Morganti, olkaa hyvä. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat. Uskon, että tämä eh, kompromissi, josta päästiin sovittelussa yhteisymmärrykseen, on varsin tyydyttävä. Onnistuttu lisäämään määrärahoja PK-yrityksille ja myöskin Frontexille, jonka virasto, joka valvoo Euroopan ulkorajoja kun meillä on tällaisia ongelmia, enempää ei voida vaatia. Olisin halunnut ehkä enemmänkin leikkauksia joissain budjettikohdissa, joita en pidä välttämättöminä. Esimerkiksi yhteistyömäärärahojen lisäys Aasian ja Latinalaisen Amerikan yhteistyöhön. Turkilais-kyproslaisen Kyproksen turkilaisen väestön tukeminen. uskoo, että Euroopan parlamentin pitäisi legitimoida äh, tällaista äh, miehitystä. Kiitoksia. Kiitos, herra Morgantti. Herra Rybich, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Kyllä, kiitos puhemies. Halusin vain ilmoittaa, että että minun äh, kuulokkeeni on varastettu täältä minun paikaltani. Ei voi käydä niin, että tässä parlamentissa vielä yksityiset äh, omat kuulokkeet varastetaan. Katsotaanpa saadaanko herra Rybik tämä asia jotenkin hoidettua. Ilmoitamme tästä turvallisuuspalveluille. Mutta tämä on kyllä todella, ähm, todella mahdotonta, että tällaista pääsee ylipäätään tapahtumaan. Sitten komissio jäsen Lewandowski. Uh, really We are discussing... Kiitoksia puhemies. Ihan lyhyesti me puhumme tästä hyvin maltillisesta budjetista vuodelle 2012 alle prosentin eh, jäsenvaltioiden hyvinvoinnista, vaikka eh, meillä on lisää vastuuta Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja meillä on kasvavia haasteita, joihin täytyy vastata yhdessä. Ja jos tämä onkin nominaalisesti kasvava budjetti, mutta ei todellisuudessa, todellisuudessa se alenee, niin me emme pyydän tätä nyt komissiolle tai parlamentille, vaan pyydämme, että 9 24 prosenttisesti operationaalisia määrärahoja, jotka ovat erilaisia kuin eh, jäsenvaltioissa. Tässä minun täytyy nyt vastata eh, joillekin puhujille, jotka syyttävät meitä siitä, että meidän budjettimme kasvaa, kun muiden budjetteja leikataan. Näin ei ole. Tämä koskee ainoastaan neljää maata, nimittäin Kreikkaa, Irlantia, Espanjaa ja Portugalia, joiden kansalliset budjetit alenevat. Muut kansalliset budjetit kasvavat. Myöskin yhdistyneen kuningaskunnan ja Alankomaiden budjetti, koska kaikista säästöistä huolimatta meillä on joitakin sitoumuksia vuosittaisissa budjeteissa ja Euroopan budjetissa. Näin on myös Euroopassa, paitsi että Euroopan budjetti on aina tasapainossa, sitä ei voida syyttää vääränlaista finanssipolitiikasta kansallisella tasolla. Ja tässä on kyse erityisesti investoinneista, kuten Anjensen tai herra Vogen Uesista hienosti sanoi. Olen pahoillani, että joudun toistamaan tämän niin monen kertaan, mutta joillekin parlamentin jäsenillä on tapana kritisoida ja sitten lähteä ennen kuin he saavat vastauksen. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Ja nyt puheenvuoron saa neuvoston nimissä herra Dominik. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, luonnollisesti tämä keskustelu liittyen maksumäärärahoihin voi olla käynnissä ja aina on ihmisiä, jotka eivät ole tyytyväisiä. Näin on luonnollisesti myös kansallisten talousarvioiden kohdalla. Jotkut ovat tyytymättömiä siihen, että tietyt asiat, toimet ovat saaneet vähemmän rahoitusta. Kuitenkin meidän täytyy muistaa, että Euroopan unionilla on nyt vaikeuksia ja niin sen jäsenvaltioillakin on löytää tämä tarpeellinen rahoitus. Ja minulla on nyt kaksi hyvin tärkeää viestiä, joita mielestäni kannattaa vielä nostaa esiin ja jotka kannattaa muistaa. Ensinnäkin tämän vuoden talousarviomenettely vahvisti, osoitti että me Euroopan unionissa edelleen keskustelemme keskenämme ja osaamme ratkaista yhteisömenettelyn kautta vaikeitakin ongelmia. Me teimme juuri niin kuin Lissabonin sopimus tarkoitti. Mitään lisätoimia äh, ei tarvittu toimittu. Toimittiin eh, institutionaalisen kehyksen puitteissa. Tätä meidän tulisi todella arvostaa. Näin annoimme esimerkin koko Euroopan unionille esimerkin siitä, että yhteisömenettely edelleen toimii. Toinen asia on se, että kritiikistä huolimatta kritiikistä, joka erityisesti on kohdistunut lisätalousarvio kuuteen. Voimme todeta, että parlamentin ja neuvoston sitoumukset talousarviomenettelyssä säilytetään ja niitä kunnioitetaan. Ja nyt voidaan puhua näistä 200 miljoonasta, onko tämä summa oikea vai ei. Mutta kaikki ne, jotka sovittelumenettelyyn osallistuivat, muistavat varmasti, että keskustelussa puhuttiin juuri tästä summasta. Ja päätöksenteon hetkellä emme voineet tiedä, onko juuri tämä summa se ainut oikea tarpeellinen. Siis ei puhuttu siitä, myönnetäänkö nämä varat, vai siitä, vaan siitä, mikä tämä tarkka summa tulee olemaan. Nämä kaksi asiaa mielestäni tulisi pitää mielessä ja muistaa. Me olemme nyt menestyksekkäästi täytäntöön panneet Lissabonin sopimuksen määräyksiä ja tämä meidän tulisi muistaa. Kiitoksia ministeri. Ja nyt puheenvuoron saa herra Lamassur. Viimeiset sanat. Kiitoksia puhemies. Haluaisin yhtyä analyysin, jonka juuri esitti neuvoston puheenjohtaja. Euroopan unioni 27 e- EU on hyödyllinen, toimiva Eurooppa. Me täällä kuulemme siellä täällä ihmisten sanovan ilmaisevat toiveita siitä, että saataisiin kokoon tietyt jäsenet, jotta voitaisiin mennä pidemmälle, toimittaisiin tehokkaammin tietyillä sektoreilla. Tällä hetkellä eurooppalainen toimiva Eurooppa on 27 Eurooppa, ja se seikkaa, että tässä kriisissä ennen vastaava aikaisemmin, niin me voisimme me annamme ensi vuodeksi budjetin, joka se tarvitsee unenelle, ja se on hyvä uutinen. Muun osalta, puhemies, hyvät kollegat, minä muistuttaisin siitä, että neuvosto, jota onnittelen, yksimielisesti hyväksyi talousarvioesityksen. Parlamentti äänestää muutaman minuutin päästä Kolme peräkkäistä äänestystä tulee. Yksi koskee sitä, miten sopeutetaan toimintavälinen sopimus. Toinen koskee talousarviota 2012. Sitten lisätalousarviosta kuusi vuodelle 2011. Nämä kolme äänestystä liittyvät samaan poliittiseen sopimukseen ja kehottaisin kollegojani ilmaisemaan nyt tukensa laajalla enemmistöllä, joka todennäköisesti ei nyt aivan saa aikaan yksimielisyyttä neuvosto, sama kuin yksimielisyys neuvostossa, mutta lähenisi sitä kuitenkin. Kiitoksia. ketään. Kiitos herra Lamassör. Tämä talousarviokeskustelu on nyt päättynyt. Me keskeytämme istunnon viideksi minuutiksi ja kello 12 toimitamme äänestykset. Bueno, usted